Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Olkaa hyvät, istuutukaa. Séance est ouverte. Kokous on alkanut. Jos kukaan ei vastusta, niin päivän esityslista on hyväksytty. Minulla ei ole mitään tiedotettavaa. Joten ryhdymme äänestämään. Ottakaa esille äänestyskorttinne ja laittakaa ne näihin äänestyslaitteisiin. Kokeillaan ensin, että kortit toimivat. Äänestys on alkanut. Le scrutin est clos. Äänestys on päättynyt. Le premier vote intervient sur euh, le rapport. Ensimmäinen äänestys koskee kollega Gajerin mietintöä ja Enisää. EUn kyberturvallisuusvirasto. Kysymys on siis asetuksista. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18, 19, 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17 raukea 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 7 puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yksitoista puolesta. Tarkistetaan kymmenen Äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 11, no siis anteeksi, 11 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Teksti kokonaisuudessaan nimenhuuto äänestyksessä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 22 vastaan 4. Onnittelut esittelijälle. Euroopan unionin solidarisuusrahastojen varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty koko teksti. äänestyksen äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 24 ääntä, kaksi vastaääntä. Onnittelut esittelijälle Fernandesille. Sitten lisätalousarvioesitys vuoden 2018 yleiseen talousarvioon numero yksi. Jos otan huomioon edellinen äänestys, nimenhuutoäänestys, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 24, puolta ääntä kaksi vastaansa. Euroopan globalisaation rahaston varojen käyttöönotto. Seuraavaksi Gardia Zabal Rubialin mietintö. Tekninen tuki. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Neljä. Josta äänestetään ensimmäisestä osasta ensin puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty 20 ääntä ja puolesta ja neljä vastaan. Toinen osa. Tarkoitus viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty koko teksti nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 25 vastaan 4. Onnittelut esittelijä Gardia Zavallille. siirtopyynnöt edellisen äänestyksen seurauksena. Meidän täytyy ottaa tähän kantaa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 24, puolta 4 vastaanta. Ja muut osiot ja tilintarkastustuomioistuin seuraavana. Edustaja Ashworth ei ole paikalla. Ehkäpä tilintarkastustuomioistuimen edustaja, joka käsittääkseni on täällä paikalla, haluaa selventää tätä. Mutta ilmeisesti tällä ei ole budjettivaikutuksia. Olkaa hyvä a personne Oui, oui. oui. Euh, merci, Monsieur le Président. Euh, je peux expliquer <laughs> C'est vous, Madame, qui oui, représentez oui, le cours Te olette tuomioistuimen edustaja siis. Hyvä päivä kyllä. Kyseessä on todellakin siirtopyynnöt, jotka ovat AST-paikkojen myyntäminen AD-paikoiksi. Näitä on kaksi. Kysymys on pysyvistä viroista – toinen on tietotekniikkaa ja rakennuspuolella ja henkilölle tulee tehtäväksi hoitaa palveluita näissä, näillä molemmilla osastoilla ja koordinoida työtä siellä. Eli kyseessä on yksi henkilö. Ja näin pyydämme AST-viran muuntamista AD-viraksi. Ja toinen kohta koskee tietosuojaa uuden säännöstön mukaisesti. Tämä henkilö hoitaa myöskin kahta tehtävää ja 25.5.2018 nämä tehtävät enää eivät ole yhteensopivia, koska se jaetaan kahdeksi viraksi. Yksi henkilötietojen suoja ja toinen koskee tietoturvaa ja AST-virasta henkilö syttyy viralla ja me haluaisimme muuttaa tämän viran AD-viraksi, jotta annamme tehtävät hengelle, joka on vast, henkilölle, joka on vastuussa tietoturvasta, joka vastaa hänen teknisiä kykyjään. Puheenjohtaja, kiitoksia. Jos kukaan ei tätä kiistä, niin pidetään tätä hyväksyttynä. Ja näin sitten vielä kiinteistöpolitiikasta siirrymme äänestämään. Öö, anteeksi, kiinteistöpolitiikka ja väliä näin olemme päättäneet äänestyksen. Notre commission va maintenant procéder à son premier échange de vues. Näin sitten ensimmäinen näkemysten vaihtoehdotuksista, jota komissio on esittänyt meille. Toinen viidettä, ehdotukset, jotka koskevat seuraavaa monivuotista rahoituskehystä ja omia varoja Euroopan unionissa. Komissaari kävi paikalla kolmas viidettä. Kaikki muistanevat, että hän, hän oli kovin sitoutunut siihen, että työ voidaan hoitaa hänen joukkueensa ja meidän sihteeristömme välillä yhdessä, jotta voidaan valaista sitä, miten luvut ovat vertauskelpoisia. Sehän on aina ongelmallista, kun näitä ohjelmia muutetaan, niitä ryhmitellään uudelleen, niin lukumäärä lisääntyy ja näin. Tällainen vertailupohja on vaikea luoda. Toisin kuin komissari totesi, ei ole ollut mahdollista lähestyä näitä henkilöitä, jotka työskentelevät tämän asian parissa. Ja tänä aamuna meillä oli koordinaattorin keskustelu, jossa käsiteltiin tätä itse prosessia ja sitä, millä tavalla Euroopan parlamentti on mukana päätöksentekomenettelyssä. Nyt kysymys on siitä, että kuunnellaan sitä, että eri henkilöt esittävät näkemyksensä esitetyistä ehdotuksista, jotka ovat jo aiheuttaneet erittäin vilkasta keskustelua parlamentin sisällä. Tässä kysymys on siitä, minkälainen äänensävy ja minkälainen suhtautuminen tähän kysymykseen on ollut esillä silloin, kun on tarkemmin tarkasteltu näitä kysymyksiä ja sitä, miten voitaisiin siirtyä kriittisempään vaiheeseen ja katsoa selkeämmin näitä lukuja. Nämähän ovat ensi vuoden vaalikampanjan ytimessä nämä luvut. Ja näin haluaisin, että kuulisimme esittelijämme joka on monivuotisen rahoituskehyksen esittelijä ja omien varojen esittelijä. Ja tässä suhteessa Gérard Lepre, joka on äh, omien varojen yhteisesittelijä, hän esitteli meille maanantai 14.5. silloin, kun asiasta tiedotettiin yleisten asioiden neuvoston työryhmälle. Ja siellä hän kertoi siitä, mikä oli tuo henki ja mitä oppeja on tuosta ensimmäisestä tiedonannosta saatu. Ja sitten annan puheenvuoron varjoesittelyille ja kaikille niille, jotka täällä haluavat käyttää asiasta puheenvuoron. Ensimmäisenä saa Isabel Tumava ja Nolbrist Toba. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin mehän jo tässä puhuimme jonkun verran Oettingerin läsnä ollessa ja kuten totesitte, meillä on todellinen ongelma. Se otettiin esille jo silloin, kun hän oli paikalla ja se on vain hankaloitunut siinä mielessä, että ne luvut, jotka komissio meille antoi ja erityisesti se tiedonanto, jonka komissio välitti tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä sellaisena kuin se sen on valmistellut, eivät meidän mielestämme vastaa ollenkaan todellisuutta ja tarkemmin ottaen niitä on muokattu joka ikinen kerta, kun halutaan, että joku luku menee mukavasti läpi, niin vähän peitellään sen takana olevia rakenteita. Eli Joskus ver- verrataan sitä siihen, mitä 27 jäsenvaltion Euroopassa tapahtuu, tai kun se on parempi lopputulos, niin sitten verrataan 28 jäsenvaltion e- Eurooppaan. Ja sitten verrataan euroa sen eri tilanteissa ja otetaan huomioon esimerkiksi Euroopan kehitysrahasto ja sen kynnykset, jotta voitaisiin, kynnysarvot, jotta voitaisiin lisätä kynnysarvoja monivuotisessa rahoituskehyksessä. En nyt tässä kaikkia näitä kikkoja ota esille, mitä komissio on pyrkinyt käyttämään, mutta kyllä tästä kysymyksiä kovasti herää sen suhteen, miten uskottavaa ja miten vakavasti otettavaa on kaikki se, joka meille on esitetty, varsinkin kun tämän jälkeen sitten, ja kiitän Euroopan parlamentin valiokuntien henkilökuntaa siitä mm, työstä, joka on tehty, sillä siellä on todellakin valaistus sitä, että nämä luvut poikkeavat voimakkaasti siitä, mitä komissio on ilmaissut meille ja siitä, mitä meillä on paperilla. Meidän täytyy todellakin kyetä nyt käsittelemään komission kanssa kaikkia näitä lukuja ja tässä mielessä meidän täytyisi olla tällainen kuuluisa kokous, joka tässä nyt sitten epätoivoisesti odotellaan. Ja se, mitä me ehdotamme, on se, että ennen kuin komissio sitten suostuu vertailemaan näitä lukuja meidän lukuihimme ja niihin, jotka löytyvät asiakirjoista ja siitä päätöslauselmasta, josta päätimme edellisessä kokouksessa, niin parlamentin luvut ovat ne, joita me käytämme. Asia on kovin kiireellinen, sillä luonnollisestikin emme voi budjettivaliokunnassa vakavissamme keskustella rahoituskehyksestä ilman, että näitä lukuja tarkastellaan vakavissaan. Valitettavasti olemme saaneet nähdä myös sen, millä tavalla solidaarisuuspolitiikka on rapautunut ja ainakin kohesiopolitiikka olemme myös saaneet nähdä osittain tässä toiminnassa sen, että se vaikuttaa myös muihin budjettiin, mutta mm, jälleen kerran tässä otetaan yhdestä kädestä ja syötetään toiseen. Ja meiltä puuttuu selkeyttä, kunnianhimoa, tavoitteita, halukkuutta toimia komission puolelta. Sanoin sen eilen Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Minun näkemykseni on se, että Komissio ei ole juurikaan odotellut neuvostolta minkäännäköistä Tämä on odotellut siltä jonkunnäköistä kannanottoa ja yrittää asettaa itsensä tuonne keskiöön, mutta se yrittää löytää itselleen sellaisen mukavuusalueen, jossa sen ehdotukset hyväksyttäisiin. Luulen, että se kyllä tulee pettymään, sillä parlamentilla ainakaan tämä ei missään tapauksessa ole meidän tavoitteidemme tasolla puheenjohtaja. Kiitoksia. Niin. Yksi edustajistamme tulee tänne kello 11 jälkeen ja hän on varmasti kovin pettynyt siinä, että ei saanut kuulla sitä, mitä saitte, mutta varmaankin sitten voidaan tämä vielä käydä läpi uudelleen. Jan Olbrich seuraavana. Thank you, President. Uh, <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Olen Isabel Toman kanssa täysin yhtä mieltä. Nyt voidaan havaita neuvostossa, että yhtäältä on vastustusta, koska leikkaukset ovat liian suuria, ja toisaalta vastustusta on, koska leikkaukset eivät ole riittäviä. Joten tilanne on aika hankala. Ja meidän kantamme pitäisi nyt olla se, että parlamentti kääntyisi neuvoston puoleen, mutta emme voi sitä tehdä tuntematta tarkalleen lukuja. Tämä on nyt ongelma. Me analysoimme eri tavoin sitä, miten neuvoston ehdotus todella vaikuttaa. Tässä on totta kai katsottava parlamentin analyysiä ja me todella kiireellisesti tarvitsemme myös komission analyysin asiasta, koska tässä työstetään tilannetta erittäin yleisluontoisten tietojen pohjalta. Budjettivaliokunnan olisi tärkeää ymmärtää, että komissio on todella muuttanut budjetin rakennetta. Esimerkiksi sosiaalirahastosta on tullut nyt sosiaalirahasto plus. Se on muuttanut luonnettaan ja tässä on uusia elementtejä, joita sosiaalirahastossa aikaisemmin ei ollut. Eli näitä kahta ei voi vertailla keskenään. Eikä kohesiota voi nykytilanteessa verrata menneeseen, koska siihenkin on tehty muutoksia koko sen lukuun. Eli on lukuisia asioita, joista meidän pitäisi saada lisää tietoa. Esimerkiksi The Invest EU-hanke. Mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti lukuina ja kuka tässä toimii? Saamme alakohtaista tietoa, mutta tämä kaikki on tärkeää. Tämä on hieman kuin kuuluisa talous- ja rahaliittopaketti. Me tarvitsemme lukuja erityisesti eurovyöhykkeen osalta, kun meillä oli tällaisia tiettyjä back-to-back-lainoja, jopa 30 miljardia, ja osa, tai loppu tulisi sitten kansallista budjeteista. Eli tässä on lukuisia elementtejä. Ensinnäkin on ymmärrettävä nyt, minkälainen filosofinen ja rakenteellinen muutos budjetissa on. Ja toiseksi täytyy muistaa, että lukuja on käytetty nyt niin, että vertailukelpoisuutta ei ole. Kohesio esimerkiksi on miinus viisi. Puhekorjaa maatalous on miinus viisi, suorat tuet miinus neljä ja kohesio miinus seitsemän. No mitä tämä todella tarkoittaa? Kun aloitamme analyysimme ja sen saamme valmiiksi parlamentin puolelta, on todettu, että se ei ole miinus seitsemän, vaan ainakin miinus kymmenen. Jos kohesiorahasto puolestaan on miinus viisi, niin tämähän vaikuttaa suoraan kohesiomaihin. maihin ehkä yhteenvetona vielä se, että komissio tietää, että tietyt kohesiomaat eivät enää jatkossa ole kohesiomaita, mutta me emme tätä tiedä. Ehkäpä tässä hypätään 90 prosenttiin BKT kansallisella tasolla, mutta niin kauan kuin emme tiedä tätä tarkkaan, meillä ei ole selkoa luvuista, joten tarvitsemme selkeän analyysin, jotta tilanteita voidaan vertailla. Ja meidän on katsottava alakohtaisesti asioita tehtävä neuvoston kanssa työtä. Ja nyt sitten omien varojen yhteisesittelijä Lewandowski ja Dupré. Kiitos. On äh, selkeästi tietysti komission tehtävä tuottaa verrattavia lukuja, eli 2018 pysyvät hinnat. Tätä me emme ole saaneet. Kaikki äh, kulupuolet äh, budjetissa eivät ole avoimia, mutta myös tulopuolella meillä on omituisia lukuja ja sen vuoksi käytämme vuosittaista keskiarvoa 2021-2027. Ja komission MMF äh, ehdotuksesta me tarvitsemme verrattavia lukuja ja niitä me emme ole saaneet. Edustaja Dupré, hyvä puheenjohtaja. Lisäisin kaksi asiaa siihen, mitä kollega Lewandowski juuri sanoi. Olen samaa mieltä siinä, mitä hän sanoi, mutta omissa varoissa riippumatta eh, siitä, että joidenkin asioiden puuttuminen on tietysti hyvin valitettavaa. Kaksi asiaa. Esimerkiksi se, että kun olemme vuosia valittaneet sitä, että muiden varojen sisällä, jolla voitaisiin ruokkia Euroopan budjettia, ne rangaistukset, joita yrityksille asetetaan siitä, että ne eivät noudata yhteisölainsäädäntöä. Olemme vaatineet vuosia, että sitä voitaisiin käyttää Euroopan parlamentin budjettiin tai sitten palata kansallisille jäsenvaltioille, mutta se ei löydy täältä komission ehdotuksesta edelleenkään. Ja haluaisin tietää, että miksi tämä ei siellä ole. Lisäksi haluaisin tietää sen, että miksi kun Euroopan parlamentti äänesti erittäin suurella enemmistöllä mahdollisuudesta ottaa käyttöön yritysvero digitaalisella eh, puolella toimiville yrityksille, niin tätä ehdotusta ei ole huomioitu. Yleisemmin ottaen omien varojen varjoesittelijänä kolme pohdintaa – olen samaa mieltä kaikkien kollegoiden esittämien huomioiden ja huolenaiheiden kanssa nimenomaan tästä lukujen verrannollisuudesta edellisen monivuotisen rahoituskehyksen ja tämänhetkisen välillä. Sillä analyysissä ei voi saada silloin mitään hyvää ajatusta siitä, että vertailupohja ei ole aina sama. Kyllä meidän täytyy ehdottomasti sopia siitä ja komission täytyy ehdottaa meille sellaista asiakirjaa, joka mahdollistaa näiden asioiden vertailun. Toiseksi on selvä, että tässä on kolme erittäin vaikeaa asiaa. Yksi kohesio, maatalouspolitiikko ja kolmanneksi ne, ne, ö, maksujen keskeyttäminen siinä tapauksessa, että oikeusvaltioperiaatetta ei noudateta. Olettaisin, että nämä rangaistukset ovat huomattavasti suurempia kuin aiemmin, mutta me voimme käydä tästä vakavaa keskustelua komission kanssa ja siitä, mikä on vertailupohja, jotta voidaan katsoa, mikä näiden vähennysten vaikutus on. Lisäksi olen erittäin nopeasti, minulla ei ole ollut aikaa syventyä tähän vielä, mutta katson nopeasti sitä mekanismia, jonka avulla komissio ehdottaa keskeytettäväksi maksuja. Se toimisi oman arvionsa pohjalta ja siihen tarvittaisiin neuvoston hyväksyntä. Parlamentilla minkäännäköisiä minkäännäköistä roolia. Me olemme yksi suurista budjettiviranomaisista ja sitten tässä sanotaan, että no parlamentti, mitä hyötyä sillä nyt on, no millä tavalla se otetaan tähän mukaan. Aika outo juttu kyllä. Me olemme tämän budjettiviranomaisen toinen puoli ja komissio keskeyttää maksut eikä meillä ole mitään sanottavaa siihen. Kyllä meidän pitää nyt vakavasti keskustella tästä mekanismista. Eli tässä vaiheessa oikeastaan se puheenjohtaja, mitä halusin tässä vaiheessa huomioida. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja näin sitten annan puheenvuoron varjoesittelijöille. Edustaja Fernandes. Monsieur le Président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Puhun Portugalia. Oui. As, nós tínhamos dito, e bem... Niin, aivan oikein sanomme, että piru piilee yksityiskohdissa. Ja me olemme nyt tarkastelleet yksityiskohtia. Ja meidän tulisi julkaista omat tietomme, jotta voisimme selittää, minkälaista metodologiaa olemme käyttäneet. Emme voi hyväksyä sitä, että kohesiorahastoa leikataan 45 prosentilla. Tämä on köyhimmille maille suunnattu rahasto, joiden keskiarvoinen BKT on 90 prosenttia. Tämä leikkaus johtaisi siihen, että kyseessä ei olisi enää kohesiorahasto, vaan antikohesiorahasto, koska eihän tuollaisesta rahastosta olisi mitään hyötyä alueellisten erojen torjumisessa. Aluekehitysrahastoon tehtävä 25 prosentin leikkaus ei sekään ole paras tapa päästä eroon alueellisista eroista tai saada aikaan alueellista koheilta. Maaseutualueet ovat tärkeitä ja ilman niitä EU ei olisi olemassa. Kun katsoo komission ehdotusta ja sen yksityiskohtia, ei ole Schumannin julkilausuman mukainen. Me tarvitsemme konkreettisia toimia, joilla osoitetaan yhteisvastuullisuutta. Budjetti vuosille 2021-2027 ei ole solidaarinen budjetti. Ja toinen asia, avoimuus. Tässä on tehty leikkauksia 7, 6,2 tai jopa yli 10 prosentin leikkauksia. Kaikki kohesiopolitiikkaan, jossa kokonaisleikkaukset ovat 45 prosenttia maatalouteen yli 15 prosenttia ja maaseudun kehittämiseen 25 prosenttia leikkauksia. Tätä ehdotusta on muutettava ja parannettava, mutta viime viikollahan komissio sitoutui siihen, että se tulisi tänne teknisiin kokouksiin selvittämään metodologiaansa, ei kuitenkaan toiminut lupauksensa mukaisesti, ei tullut paikalle, eikä tämä johtunut parlamentista. Meillä on omat lukumme, meidän tulisi niitä tuoda julkisuuteen. Ei tässä tiettyjä asioita voida vertailla keskenään. Meidän täytyy katsoa lukuja oikealla tavalla. Vuoden 2011 lukuja ei voi verrata vuoden 2018 lukuihin. Tässä on tiettyjä virheitä. Jos vasemmassa taskussasi on yksi euro ja siirrät sen oikeaan taskuusi, niin ei sinulla silloin ole kahta euroa. Jos sanotaan, että tuossa kuoressa on tietty rahasumma ja se siirretään toisiin kuoriin, niin syntyy ongelma. Eli työsarkaa riittää. Tarvitaan avoimuutta, mutta vaadimme myös sitä, että EUn arvot heijastuvat budjetissa eikä niitä rikota. Viotti. Grazie, Presidente. Ma... Kiitos puheenjohtaja. Keskustelu on monimutkainen. Ja tämä johtuu siitä, kuten ensimmäisessä puheenvuorossa Tomalta jo kuultiinkin, koska meillä ei tällä hetkellä ole välineitä, joiden kautta voisimme käydä todellista keskustelua. Emme tiedä, mitkä ovat todelliset kohesion tehtävät leikkaukset tai maatalouspolitiikan tehtävät todelliset leikkaukset. Emme tiedä, tuleeko todellisia uusia investointeja johonkin, eikä tässä ole annettu vakavasti otettavaa vastausta myöskään omien varojen kysymykseen. Depre puhui tästä. Ja tässä taustalla on komissio, eli Eurooppa, jolla ei ole minkäänlaista tavoitetasoa, kunnianhimoa tulevan monivuotisen rahoituskehyksen suhteen. Eli tilanne on nyt todella hankala. Ja kaikella kunnioituksella meitä kohtaan ja omaa toimielintämme kohtaan tämä tämänpäiväinen kokous ei ole todellinen poliittinen keskustelu, vaan pikemminkin retorinen tapaaminen. Meidän täytyy tässä nyt kohdata komission mahdollisimman pian. On todella pureuduttava nyt yksittäisten kysymysten sisältöön. On häivennettävää lukuihin liittyviä epäilyksiä ja kun tämä on tehty, meillä on velvollisuus alkaa keskustella yksittäisistä kysymyksistä ja niiden sisällöstä. Kollega Fernandes toi esille kohesiopolitiikassa kaiken tarpeellisen, mutta lisäämällä yhden asian. Meillä on velvollisuus kunnioittaa avoimuusperiaatetta kansalaisten suuntaan. Tämä on keskustelu, jota pitää käydä julkisesti, erittäin suorasanaisesti ja avoimesti. Ja tämä on asia, joka täytyy tuoda näkyville kansalaisille. PK-yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset ja muut ovat tästä kiinnostuneita. Ja olen varma, että teille, aivan kuten minullekin, on esitetty kovastikin kysymyksiä siitä, miltä EUn tulevaisuus näyttää, esimerkiksi pk-yritysten näkökulmasta. EU on joutumassa epävarmuuteen, epävarmuuden tilaan. Jos me emme tee pitkäkestoisia investointeja ja ennustuksia silloin yliopistot ja pk joutuvat näin tekemään. Mutta jos me emme toimi oikealla tavalla, on hankala saada investointeja tai poliittisia vastauksia, joten pyytäisin todella nyt, että komissiolta saataisiin todelliset luvut ja että päästäisiin nyt poliittiseen sisältökeskusteluun. Muusta on nyt puhuttu tarpeeksi metodeista ja muista, mutta sisältöön on nyt pureuduttava. Parole est maintenant, monsieur Colmel. Edustaja Colmel seuraavana. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Se välttämättömyys, että meillä on tarpeeksi numeroita, jotka ovat luotettavia, jotta niistä voitaisiin edes puhua. Tähän vaatimukseen yhdyn täysin. Ei voi olla niin, että me emme, meillä ei ole hyvää keskustelupohjaa. Eikä tähän tarvita ainoastaan näitä lukuja, numeroita, vaan myös äh, laskuperusteet, perustelut. Jos jossain on jotain muutoksia, niin ne ehkäpä on ihan hyvin perusteltu, mutta jos me emme tiedä perusteluita, niin silloin on hyvin vaikea puhua niistä, voimme korkeintaan spekuloida. Muuten olen sitä mieltä, että tässä mennään hieman nyt ytimen ohitse. Kun te sanotte, että komissio ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen, niin tässäkin on kysymys siitä, että me saisimme komissiolta nämä arviot ja silloin voisimme katsoa, että komission osalta tämä on realistista ja silloin jäsenvaltiotkin voisivat tämän hyväksyä. Mutta toki me voimme elää silmät kiinni ja sanoa, että me haluamme paljon rahaa ja sitten todellisuus on jotain muuta. Tässä keskustelussa on paljon, joka on pielessä. Jos esimerkiksi uudestaan, yhä uudestaan sanotaan, että meidän täytyy investoida, investoida niin, että talous toimii hyvin ja niin edelleen. Tämä on väärä lähestymistapa. Talous toimii hyvin silloin, kun meillä on mahdollisimman vähän säätelyä ja annetaan mahdollisimman hyvät mahdollisuudet niin, että yritykset voivat olla menestyksekkäitä. Mutta me olemme herättäneet kansalaisissa vääriä odotuksia. Me emme voi, emmekä me saa sekaantua liikaa yrityselämään. Voimme investoida niille aloille, missä voimme saada aikaan lisäarvoa tutkimukseen, infrastruktuuriin. Siitä voimme nyt jo puhua ja asettaa oikeat painopisteet. Se olisi meidän tehtävämme minun mielestäni. Ja minusta on väärin myös se, että sanotaan koko ajan, että emme enää voi puhua nettomaksajista ja nettosaajista, koska sehän on todellisuutta. Meillä on nettomaksajamaita. Ja neuvostossa, josta jo täällä puhuttiin, ei siellä olla niin yksimielisiä kuin täällä. No ei täälläkään olla, mutta meillä on suuria, suuri enemmistö sillä, että haluamme lisää rahaa mutta kuitenkin kun näkee neuvostossa, että yksi maa on nettomaksaja, toinen on nettosaaja, niin silloinhan on jo ennalta ohjelmoitu ongelma. Mutta tämä kaikki pitää selvittää ja sen täytyisi nyt olla asioiden keskiössä. Si. Monsieur Depré. Kiitoksia, edustaja Depré. Ihan lyhyesti, hyvä puheenjohtaja, koska minulla oli jo mahdollisuus käyttää puheenvuoro. Olen niiden kollegoiden kanssa siitä samaa mieltä, jotka pyytävät, että antakaa meille vertailukelpoiset luvut. Ja tässä on esimerkiksi todettu, että tutkimuskysymyksissä lisäystä on 13 prosenttia eikä 50 prosenttia, niin kuin sanottiin Erasmuksessa. 77 prosenttia eikä puolet meidän täytyy katsoa, mikä tämä todellisuus on, jotta luvut ovat todella verrattavissa toisiinsa. Ja aivan kuten tekin juuri puheenjohtaja että tässä on tällainen outo osa tässä budjetissa, joka on piilotettu, sillä siellä ei ole ö, käytetty tiettyjä rahoja tiettyyn tarkoitukseen ne käytetään jossain toisessa kohdassa toiseen tarkoitukseen. Ja kolmanneksi Haluamme viedä tämän kysymyksen loppuun ennen vaaleja, siis monivuotisen rahoituskehyksen. Ja jos meidän täytyy sitten mennä vaaleihin monissa maissa niin, että näytetään kohesiopolitiikassa, maatalouspolitiikassa vähennyksiä, niin silloin, ja ne ovat sillä tasolla kuin nyt, niin sanon, että kyllä ei ole hyvä onnea matkassa mukana seuraavissa vaaleissa. Niin. Tämä on aivan kuten kun totesi tämän todellisuusperiaatteen puuttuminen. Ja seuraavaksi edustaja Sole. Thank you, President. Um, as it has been said, it's uh, really difficult to... Kiitos. Kuten täällä on sanottu, on erittäin hankala nyt ottaa kantaa selkeästi komission ehdotukseen, kun lukuja on näin hankala vertailla keskenään. Ja kun meillä ei ole vielä kaikkia yksityiskohtia, emmekä tiedä vielä tarkkaan ohjelmista. Mutta kyllä tässä nyt on mielenkiintoisiakin kohtia tässä ehdotuksessa, mutta kaiken kaikkiaan uskomme, että tässä hukataan mahdollisuus ja komissio näin tekee. Olemme huolissamme ja suhtaudumme kriittisesti useisiin kohtiin komission ehdotuksessa. Mutta jos minun tulisi nyt tuoda esille tärkeimmät huolenaiheemme, niin näitä olisi kolme. Ensinnäkin määrä. Mekin olemme sitä mieltä, että budjetti ei ole kyllin kunnianhimoinen. Kaiken kaikkiaan komission ehdotuksen lisäys on vain 0,8 prosenttia, joten tämä on liian pieni lisäys, kun otetaan huomioon kaikki ne haasteet, joita meillä on edessämme ja kaikki se poliittinen kunnianhimo, jota tarvitaan haasteisiin vastaamiseksi. Eli määrä ensinnäkin. Komission ehdotus on parlamentin ehdotuksesta todella kaukana. Parlamentti ehdotti BKTLstä 1,3 kolme prosenttia. Sitten toiseksi solidaarisuus. Meistä on tehostettava alueellisten erojen torjumista, ihmisten välisten erojen poistamista EU:ssa. Ja kun näemme, että kohesiopolitiikkaa leikataan ja sosiaalirahasto plus saa sekin vain hyvin pienen lisäyksen, joka on riittämätön, kun otetaan huomioon se, että nuorisotyöllisyysaloite häviää. Se liitetään ESR plus rahastoon. Ja meistä tämä lähestymistapa on erittäin heikko, jotta voitaisiin puuttua kaikkiin eriarvoisuuden muotoihin EU:ssa. ssa ja kolmas huolenaiheemme ryhmällemme on budjetin militarisointi. 17 miljardia euroa komission ehdotuksen mukaan suunnattaisiin Euroopan puolustukseen. Kun katsotaan sitten, mitä tästä eteenpäin tapahtuu, me varma, varmastikin pystymme vielä puolustamaan parlamentin kantaa, joka hyväksyttiin muutama kuukausi sitten kahdessa valiokunta-aloitteisessa mietinnössä. Meidän on edelleen puolustettava ehdotustemme pääsisältöä ja minulle on erittäin tärkeää näin tehdä ennen keskusteluja neuvostossa että me pidämme kiinni siitä voimakkaasta tuesta, joita, jonka nämä mietinnöt muutama kuukausi sitten täysistunnossa saivat. Eli meillä on poliittista tahtoa puolustaa parlamentista, parlamentissa entistä voimakkaampaa budjettia. Grazie, eh, Presidente. Una Zanni. Kiitos puheenjohtaja. Muutama yleinen kommentti. Kuulin täällä kollegoiden sanovan, että, että tässä keskustelussa ei ole juurikaan järkeä, koska lukuja ei vielä ole, mutta en ole täysin yhtä mieltä tästä, koska suuntaviivat sen suhteen, minkälaiset tulevista monivuotisista rahoituskehyksistä tulevat, näyttävät varsin selkeiltä. On selvää, että on vielä odotettava lukuja, jotta voidaan antaa lopullinen kanta tälle, mutta mielestäni suuntaviivat ovat varsin selkeät. Itse olen huolissani, en ole valmis hyväksymään tätä ehdotusta ja tämä on hyvin kaukana siitä, mitä Euroopan kansalaiset toivovat. Kuten täällä muistutettiin, tämä voi olla ongelma, kun runsaan vuoden kuluttua vuonna 2019 meillä on seuraavat vaalit edessämme. Työsarkaa todella riittää, jotta näistä monivuotisista rahoituskehyksistä saadaan pikemminkin tai enemmän sellaiset, joita kansalaiset toivovat. Muutama kommentti. Ensimmäinen asia, jossa ei mielestäni ole järkeä, on se, että monivuotinen rahoituskehys kasvaa kooltaan – kun jäsenvaltiot ovat tietoisia siitä, että vuonna 2019 jäsenvaltioita on enää 27 28 sijaan. Joskus toimielinten budjettia pitäisi hallinnoida niin kuin vastuuntuntoinen perheenissä tekee. Jos perheessä olisi enää neljä perheenjäsentä, ei viittä, niin silloin usein perheen kustannuksia vähennetään eikä lisätä, koska tarpeet ovat pienempiä. Siksi poliittisesti en ymmärrä tätä kovinkaan selkeästi, miten tässä on toimittu. Olettaisin, että budjetti pienenisi. Sitten se, mitä komissio poliittisesti ehdottaa, mielestäni on vaarallista. että tietyt rahastot sidotaan siihen, miten tietyt jäsenvaltiot poliittisesti toimivat. En viittaa tässä nyt vain tiettyjen rahastojen varojen suuntaamista ja niiden sitomista oikeusvaltioperiaatteen toimimiseen. Eli tässä puhutaan nyt tiettyjen jäsenvaltioiden rankaisemisesta, mutta komissio tällä hetkellä tarkastelee kahta jäsenvaltiota. Ja tällainen lähestymistapa on kyllä osittain perusteltua. Ja sitten eurovyöhykö ja sen uudistukset. Se, että velvoitetaan jäsenvaltiot tekemään EUn haluamia uudistuksia ja vain sillä ehdolla annetaan varoja, on jonkinlaista kiristystä toimijoiden toimesta. En voi hyväksyä myöskään YMPn uudistusta. Me odotamme nyt näitä lukuja tähän liittyen, mutta näyttää siltä, että luvut tulevat aiheuttamaan hankaluuksia maatalousalalle, joka jo nyt on nähnyt vaikeuksia. Esimerkiksi Italiassa Venäjän vastatoimet ovat haitaneet tilannetta ja se, että YMPtä lähdettäisiin leikkaamaan tällä tavoin, olisi todella haitallista. Joissakin jäsenvaltioissa B, maatalous vaikuttaa BKT toki varsin vähän, mutta on myös valtioita, joissa sen osuus BKT on paljon suurempi ja vaikutukset leikkauksien kautta voisivat myös, myös olla sitten suurempia. Ja sitten kohesio. Leikkaukset tähän eivät vaikuttaisi vain sellaisiin maihin, jotka ovat vielä heikommin kehittyneitä, vaan myös alueisiin, jotka tällä hetkellä käyttävät näitä varoja kehityksen aikaansaamiseksi. Sitten puolustus, tämän tyyppinen budjetti, kun katsotaan kansainvälistä tilannetta ja havaitaan, että jäsenvaltiot suhtautuvat tiettyihin kiistakysymyksiin hyvin eri tavoin voi aiheuttaa hankaluuksia. Sitten hallinnolliset menot. Seitsemän vuoden aikana nämä kustannukset ovat nousemassa merkittävällä tavalla. Ja tämä on asia, joka on syytä tuoda esille kansalaisille. Sitten liittymistä edeltävät tuet, aikaisemmin. Näistä varoista 45, jopa 50 prosenttia on suunnattu Turkille, mutta kun katsotaan, mitä tällä hetkellä tapahtuu tuossa maassa, lähtisin kyllä laajemmin pohtimaan myös näitä määrärahoja. on hieman outoa, että joiltakin EU-jäsenvaltioilta peräänkuulutetaan oikeusvaltioperiaatteen soveltamista ja sitten suunnataan näin paljon varoja maalle, joka todennäköisesti ei noudata oikeusvaltioperiaatetta. Terminé avec les rapporteurs fictifs. Näin varjostelijoiden puheenvuorot on käyty loppuun. Ja näistä teidän ehdotuksista ne otan esille sen, että ne vahvistavat sen päätöksen, jonka teimme koordinaattoreiden keskuudessa. Eli, eli esitämme tällaisen protestointikirjeen komissaarille. 3.5. hän kävi valiokunnassa ja hyväksyi silloin, että meidän joukkomme tapaisivat, jotta voisimme nimenomaisesti saada tämän verrannollisuuden aikaiseksi lukuja välille. Näin ei tehty. Viivettä tuli ja tämä oikeuttaa tällaisen protestin, joka sitten kirjeen muodossa esitetään tänä iltapäivällä Oettingerille. Ja nyt siirrymme sitten puheenvuoroihin ilman puhe- ja luetteloa. Edustaja Gaier ensimmäisenä. Kiitos äh, puheenjohtaja. Minä tuen kollegoiden lähestymistapaa sitä, että me tarvitsemme ehdottomasti nämä verrattavat luvut. Ja äh, jos tämä nyt on teknisellä tasolla hyvin hankalaa, niin meidän pitäisi ehkä päättää toistaa menettely, minkä me teimme heti kauden alussa, nimittäin että järjestäisimme tällaisen seminaarin aiheesta niin, että sinne osallistuisivat myös jäsenet, koska uskon, että tällä tavalla saisimme mahdollisuuden esittää suoria teknisiä kysymyksiä. Ja olisi hyvä kutsua neuvoston Eurooppa-osasta myös paikalle. Koska kun me puhumme verrattavuudesta, niin on äh, tärkeää, että kaikki kolme toimielintä toimivat samojen verrattavien lukujen pohjalta. Ei ole mitään järkeä tuntikausia äh, puhua äh, neuvoston edustajien kanssa, mitkä luvut ovat luotettavia ja kuinka ne tulkitaan. Se, joka on tässä valiokunnassa ollut kauemmin tietää, että me olemme kokeneet tämän jo muutaman kerran. haluaisin myös äh, sanoa, että äh, ei tässä luonnollisestikaan kaikessa ole kysymys ilkeydestä, vaan kyllähän iso britannian äh, ero vaikuttaa. Osallistuin juuri pieneen seminaariin, jossa Liettuan lähetystön edustaja kertoi, että Liettua on kehittymässä nettomaksajaksi Ja tämä on ihan odotettavaa. Jos keskimääräinen BKT laskee EU:ssa, kun Iso-Britannian kaltainen maa eroaa, ja silloin taso onkin matalampi kuin nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä ja silloin äh, rahoitusvirrat ovat myös erilaiset, joten varoitan teitä hyvät kollegat, että jos me äh, teemme tällaisen seminaarin verrattavuudesta, niin äh, täytyy muistaa, että tilanne eron vuoksi on muuttumassa todella paljon ja se on huomioitava tässä Toki olen samaa mieltä siitä, että me haluaisimme verrattavuutta. Ja silloin meidän täytyisi myös tietää, miltä pohjalta komissio toimii. Ja esimerkiksi Saksan valtiovarainministeriö Berliinissä haluaa tai on, on, on suostunut siihen, että, ja sehän on ihan muutenkin tunnettua, että Saksa on ollut valmis lisäämään maksuosuuttaan, lisäämään budjettia. Ja näin hallitus tulee tekemään. Se on myös tässä koalitiosopimuksessa. Ja he tekevät erilaisia temppuja liittyen esimerkiksi inflaatioon ja siihen sun tähän ja sitten osoittaakseen sitä kautta, että Saksan maksuosuus on noussut 28 prosentilla. Joten kun me toivomme tätä verrattavuutta, niin tätä, mitä juuri sanoin, ei myöskään tule unohtaa. Ja meidän täytyy myös muistaa se, että, että rahoitusvirrat tulevat muuttumaan. Ja myös se, että meidän täytyisi enemmän käsitellä sitä, mikä sisältö esimerkiksi eri ohjelmissa on. Ja sitten vielä tähän nettomaksaja, nettosaaja keskusteluun. Ja saksalaisena meppinä tämän sanon ihan tietoisesti. Tämä on keskustelu viime vuosituhannelta on luonnollisesti näitä rahavirtoja, äh, jotka ovat välttämättömiä tai eh, anteeksi, eivät ole välttämättömiä. Esimerkiksi äh, Ateenan lentokenttä, joka piti rakentaa äh, olympialaisia varten, niin sen rakensi minun kotikaupungin Hessenin yritys. Eli tässä tavallaan rahaa pyöritetään Euroopasta Saksaan, Saksasta Kreikkaan, Kreikasta EU-hun, EU-sta Kreikkaan. Joten näitä ei enää voida tavallaan mitata, mutta ne osoittavat, että me elämme tällaisessa yhteisessä talous, yhteisellä talousalueella ja sen vuoksi koko tämä keskustelu nettomaksajasta ja nettosaajasta on, on, on vanhentunutta. Joten meidän täytyy nyt tavallaan ottaa realiteetit huomioon. Me elämme yhteismarkkinoilla. Euh, Kiitoksia. Tässä vaiheessa toivotan edustaja Calvinion tervetulleeksi, joka, halusi, joka pääsi tänne paikalle. Teille ei valitettavasti ollut mahdollisuutta kuulla edustaja Toman näkemystä. Ehkäpä edustaja Toman voisi nyt puolessa minuutissa sanoa tämän oman ehdotuksensa ytimen uudelleen. Niin, en nyt ollut tietysti ainoa, mutta hyvä puheenjohtaja, luonnollisesti edustaja Kalvinio, tämä ongelma, joka meillä edessämme on, se, että meillä on vaikutelma siitä, että näiden lukujen ja keskustelun sisällä meillä on ongelma, ongelma koska nämä luvut eivät meistä ole oikein uskottavia. Ensinnäkin toteaisin, että käytämme euron tämänhetkistä arvoa, emmekä sen pysyvää arvoa. Käytämme lukuja, jotka pohjautuvat joko Eurooppa 27 tai 28 tapauksesta riippuen. Tämä koskee tutkimusta, mukaan lukien ne kynnysarvot, joita komissio ehdottaa tämä 114 ja itse asiassa eurooppalaisen kehitysrahaston uudelle integrointi, joka tähän mennessä oli ilman mitään kynnysarvoa, johtaa 1.0,8 tulevassa laskelmassa. Me haluaisimme tästä Calvin jo, ja totesimme tämän jo Oettingerille että me voisimme käydä vakavasti otettavaa keskustelua menetelmästä tästä kokonaisuudesta, joka meille esitettiin, niin että voisimme keskustella vakavasti otettavasti tästä asiasta ja saisimme selkeän näkemyksen siitä, mitä meille ehdottaa. Tähän mennessä kuitenkaan tämä ei ole ollut mahdollista. Kiitoksia. Ensimmäinen versio oli kyllä vähän verenhimoisempi. No? Niin, te valitettavasti ette kuullut tätä ensimmäistä versiota, edustaja Kalinio. Hyvä, päivä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja Niin, älkää ollenkaan olko pettyneitä. Sain jo kuulla tästä kollegalta niin siitä, minkä lainen sävy täällä jo ensimmäisellä kierroksella oli, mutta edustaja maahan aina suhtautuu täällä asiallisesti kysymyksiin. Mehän olemme kaikki samassa veneessä. Vaihdan nyt Englantiin. To Mr. Gaia. Olen Gaierille erittäin kiitollinen ja on harmi, että hän poistui paikalta, koska hän todella käsitteli tässä tärkeää kysymystä vertailtavuudesta, avoimuudesta ja niin edelleen. Kolme kommenttia reaktioilla kollegoiden kommenteille täällä. Lähden liikkeelle ensimmäisestä. Meillä on satoja tuhansia lukuja. Me voimme tehdä laskelmia eri tavoin ja todennäköisesti kaikki niistä ovat korrekteja. Me pyrimme helpottamaan työtä ja pyrimme toimimaan komission ehdotuksensa mahdollisimman avoimesti, mutta olen täysin yhtä mieltä siitä, että tarvitaan vielä teknistä työtä ja tekninen keskustelu pidettäneen 24. toukokuuta. Mutta olisi hienoa ja olen valmis pitämään täällä esityksen, jos tätä toivotte. Eli olen sitä mieltä, että meidän pitää tarjota avoimuutta parlamentille. Kaikki asiakirjat, jotka annamme neuvoston käsiin, annetaan samaan aikaan myös parlamentin käsiin. Eli neuvostoa ja parlamenttia käsitellään tiedottamisessa samalla tavoin. Me työstämme vertailtavuustaulukkoa, mutta kuten Geyer sanoi, tässä täytyy olla nyt varovaisia, koska ollaan siirtymässä 28 jäsenvaltion budjetista 27 EU-valtion budjettiin. Maailma muuttuu. Ja tämä on se tärkein viesti, jonka komissio tässä pyrkii välittämään. Eli moderni budjetti 27 jäsenvaltion EUlle. Olemme myös selkeästi yksinkertaistaneet budjettia, virtaviivaistaneet ohjelmia ja jotkut ohjelmat ovat nyt erilaisia kuin nykyohjelmakaudella. Vastauksena tälle parlamentille tarvitsemme siis budjetin, joka on entistä selkeämpi, jossa tuodaan esille poliittiset prioriteetit. Ja komissio on todella ponnistellut tämän eteen. Ja kuten sanoin, Mielelläni tulen tänne kertomaan, miten tämä rakenne muuttuu. Sitten menettelytapa kohesion ja maatalouden suhteen. Ymmärtääkseni ne ovat kaikkein arkaluontoisimpia aloja ja Dupré puhui selkeästi tärkeistä poliittisista painopisteistä. Nykyinen monivuotinen rahoituskehys ja vuosi 2020, joka on tällä kaudella kaikkein suurin. Tässä on katsottu siis nykyarvoa ja sitten on otettu huomioon EUn poistuminen. Joissakin ohjelmissa tämä on helpompaa silloin, kun kyseessä ovat kansalliset alkoinit, määrärahat. Toisaalta taas toisissa ohjelmissa on käytettävä arvioita eikä lukuja silloin ole järkevää tuoda esille. Ja tätä kautta olemme sitten laskeneet muutoksia ja näitä, näitä lukuja olemme tuoneet julkisuuteen. Mutta haluan korostaa sitä, että tässä ei ole nyt syytä ylireagointiin ilman, että katsotaan todella sitä tosiasiaa, että seuraavassa rahoituskehyksessä UK ei enää ole mukana. Ja sitten pyytäisin, että tässä ei keskitytä katsomaan vain PKT luku prosenttiosuuksia, vaikka tähän onkin ehkä suuri houkutus. Jäsenvaltioiden ei pitäisi pureta tämän yhden prosentin tasoon. Tämä ei heijastele tarpeita, mutta muuttuvat. Miksi meillä pitäisi olla tällainen prosenttiosuus? Komission luvut edustavat 1,114 prosenttia BKTLstä. Ja tämä luku julkaistiin päivää komission ehdotuksen jälkeen. Mutta viime vuoden syksyllä tämä arvio olisi saattanut olla 1, 1, 15 tai 16. Eli ei tässä kannata nyt keskittyä tähän 1,3, joka ei edes ole oikea viitetaso. Entä jos BKT-ennuste laskee? Me olemme siis tehneet mielestämme realistisen käytännönläheisen ehdotuksen, jolla vastataan erilaisiin tarpeisiin 15 prosenttia nykyhinnoissa on kasvu tietyillä aloilla. Tässä otetaan myös inflaatio huomioon ja budjetti on siis pysyvissä hinnoissa vastaava, mutta tässä todella EU-maiden lukumäärä vähenee yhdellä. Eli tätä voidaan katsoa kahdesta eri näkökulmasta. Tämä on vastuullinen, pragmaattinen. Toinen taas voi sanoa, että tämä on vastuuntuntoinen budjetti. Maanantaina yleisten asioiden neuvostossa monet jäsenvaltiot sanovat, että koska unioni pienenee, pitäisi olla pienempi budjettikin, mutta komissio ei näe asiaa tällä tavoin. Tässä nyt hieman ajattelemista. sitten haluaisin korostaa vielä sitä, että olemme ponnistelleet paljon tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden eteen. Tämä on tärkeä ei vain parlamentille, vaan myös jäsenvaltioille. Komission jäsen on usein viitannut tulopuolen Brexit-kuiluun ja siihen, että se, sen ei tulisi näkyä täysimääräisenä leikkauksena budjetissa. Eli lähestymistapa on nyt 50 prosenttia 50 prosenttia YMPstä leikataan ja käytetään uudelleen 50 prosenttia sitten tuoretta rahaa ja tämä näkyy komission ehdotuksessa. Meistä tämä on oikeudenmukainen ehdotus. Tässä pitää katsoa myös näitä alennuksia. Ja se, mitä Gayer toi esille, nimellisesti korkeampi budjetti tarkoittaa ensimmäisenä vuonna korkeampia kansallisia osuuksia. Ja me ehdotamme tällaista siirtymäkauden mekanismia. Tällä halutaan välttyä tietyltä hyppäykseltä vuodesta toiseen. Ja kun katsotaan samalla uutta ehdotusta omista varoista, joka on parlamentille tärkeä, ehdotus ja komissiokin on tätä tarkastellut hyvin paljon, niin tässäkin oikeudenmukaisuus ja tasapaino ovat tärkeitä. Tästä on keskusteltu tiettyjen jäsenvaltioiden kanssa ja sanomme heille, että että kun he katsovat kansallisten osuuksien nousua, ei ole järkevää katsoa nimellisiä arvoja. Joku puhui 30 prosentista, mutta tätä ei pidä katsoa tällä tavoin, koska kyseessä on seitsemän vuoden budjetti, tapahtuu inflaatiota, BKTn kasvua, on otettava huomioon Brexit, maksut ja alennukset – Eli asioita ei saa sotkea keskenään. Katsokaa kaikkia, kaikkea reaaliarvoisesti. Haluan korostaa sitä, että reaaliarvon ja nimellisen arvon tarkastelu ovat oikein. Ne heistävät samaa realiteettia. Siksi tiedonanto tehtiin reaaliarvoisesti ja olemme tuoneet esille sekä nimellisarvoiset luvut että todelliset luvut. Me voimme tarjota nämä luvut budjettivallan käyttäjille, jotta laskelmat voidaan tehdä, mutta tämä on uudenlainen budjetti uudelle EUlle, 27 valtion EUlle, jonka rakenne on muuttunut. Eli se, että keskitytään vain vertailuun, vie meitä harhaan. Tämä takaa täyden avoimuuden, voitte luottaa siihen. Ja kuten alussa sanoin, Varsin mielelläni tulen tänne esittelemään näitä lukuja ja ehkä kertomaan myös asioista, jotka eivät tule ilmi katsomalla tiedonantoa tai taulukoita, jotka kuitenkin ovat aivan yhtä tärkeitä. Nyt valmistelemme oikeusperustaa näinä päivinä ja viikkoina. Kiitos. La directrice générale. Kiitoksia. Hyvä pääjohtaja. Pieni pettymys on siitä, että kun komissio tuli esittelemään budjettia 3.5. torstaina, niin komissaari sitoutui siihen, että teidän tiimimme ja meidän tiimimme seuraavana maanantaina tapaisivat nimenomaisesti selvittämään tätä verrattavuutta. Ja sen jälkeen ei ole tapahtunut yhtään mitään. Se on meille tietysti erittäin turhauttavaa. Ja sen seurauksena Tämä ei suinkaan ole johdonmukaista sen työn kanssa, jota meidän on tarkoitus viedä eteenpäin. Eli milloin aiot esittää sitten tällaisia lukuja, joita ei voida kiistää, joita voidaan verrata? Esimerkiksi kun laskette näitä lukuja 2020 verkoston kohdalla, niin otatte sieltä pois tiettyjä osioita, Tietysti se on hienoa, kun halutaan korostaa sitä edistystä, joka on saatu aikaiseksi, mutta sitten tarjouskilpailut, joita käynnistetään, ja Britannian laboratoriohan usein oli kaikkein menestyksellisin näistä. Ja nämä vertailupohjat ovat sellaisia, että ne voidaan kyllä kyseenalaistaa. No näin. Jatketaan kysymyksillä. Annan puheenvuoron edustaja Gresslelle. Puheenjohtaja, haluaisin sanoa, että lisärahan toive on hurskas toive, mutta täytyy kuitenkin katsoa, mihin sitä rahaa on. Ja kun huomioimme tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ydinasioista maataloudessa tai kohesiossa. Meillä oli eilen valiokunnassa jälleen mietintö, jossa oli kysymys 18 miljoonasta vuodessa, jossa oli esimerkiksi vihreyttämisestä ja muusta kysymys. Joten siis haluaisin vaatia nyt valiokunnan jäseniä olemaan realistisia ja että ei uskota että sillä rahalla saavutetaan se, mitä halutaisiin saavuttaa, mutta ei se nyt aina ole näin. Ja sen vuoksi varoittaisin tällaista tietystä mm, löysästä keskustelusta ja uskosta siitä, että rahaa on tarpeeksi. Meidän täytyy huolehtia siitä, että tämä raha käytetään oikealla tavalla ja kohdennetusti. Maatalouspolitiikassa 90 prosenttia rahoista menee suurimmille 10 prosentille yrityksistä. Eli ihmiset täällä vääntävät kättä siitä, että luullaan, että tulisi enemmän rahaa ja mietitään tulevaa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Joten minä varoittaisin nyt siltä, että no, parin kolmen viikon kuluttua mm, tullaan puhumaan vielä enemmän tästä ja sanomaan, että tarpeeksi ei ole tehty. Minusta tässä nyt on ihan tarpeeksi. Esimerkiksi kohesiossa on mielenkiint- tuolla pääosastossa on mielenkiintoinen näyttely Visegrad maista, tsekki. Siellä on 4 prosentin työttömyys, Puolassa viiden. Ei meillä tässä nyt mitään valtavaa köyhyyttä edessämme ole. Nämä valtiot näiden 13-14 vuoden aikana, jotka ovat, ovat olleet jäseniä, ovat olleet hyvin menestyksekkäitä. Ja nyt ei kannata lähteä sille linjalle, että jatketaan samalla tukemismäärällä, kun näkee millä tavalla näissä maissa tilanne on kehittynyt, joten huomioikaa realiteetit. Ja me tavallaan myös vaadimme hallintoja myös tavallaan käyttämään enemmän rahaa. Ja monesti rahoja edes ei käytetä, koska hallinto ei kykene sitä käyttämään. Joten sen vuoksi tämä ajatus siitä, että lisää rahaa auttaa aina, niin se ei ole näin. Ja tämä täytyy huomioida myös eteläisissä maissa, jotka nyt ehkä ovat jääneet hieman jälkijunaan verrattuna itäisiin jäsenvaltioita. Ja siinä tarvitsemme lisää toimenpiteitä. Ja yksi asia, mistä olen hieman pettynyt tässä kokonaispaketissa, niin min, tästä puuttuu nykyisten ohjelmien todellinen ö, analyysi. Olen toki lukenut tämän analyysin, mutta ei siinä analysoida näitä ohjelmia todellakin sillä tavalla, että voitaisiin mitata, ovatko ne olleet menestyksekkäitä ja mitkä asiat eivät ole onnistuneet niin hyvin. Olen pahoillani. Tässä nyt taas tavallaan sokeana suunnitellaan uusia ohjelmia tässä paketissa hyvä on se, että oikeusvaltion periaate arvioidaan myös, ja komissio haluaa antaa itsellensä mahdollisuuden liittää ja katsoa yhdessä oikeusvaltion periaatetta ja EUn tukirahoja. Ja tämä on minusta erittäin hyvä, koska näyttää siltä, että tietyissä jäsenvaltioissa on tällaisia laittomia järjestelmiä, joissa tapahtuu selän takana asioita, joista me emme ylipäätään tiedä mitään, esimerkiksi laitonta puolueiden rahoitusta ynnä muuta. Ja nykyisin menetelmiin on hyvin vaikea seurata ja puuttua asiaan. Ja kehitysrahaston tämä on hyvä kehityskulku ja minusta tämä tekisi hyvää kehitysrahastolle, jos parlamentti on mukana budjetoimassa ja että meillä on siinä myös sanamme sanottavana. Varoittaisin vain nyt siitä, että me emme voi pitää kiinni vanhasta EU: EU-sta. Meillä on valtavia uusia haasteita, niihin me tarvitsemme rahoitusta ja se on mahdollista vain niin, että ne rahat tulevat osittain jo olemassa olevista ohjelmista – Eli rahoja jaetaan uudella tavalla. Mutta se, että meillä on tässä nyt kohtuullisen hyvä paketti, kyllä, mutta sitä voidaan vielä parantaa, kyllä. Mutta minusta on väärin, että vain kritisoidaan ja sitä kautta asiat muuttuvat vain pahemmiksi ja me emme pääse eteenpäin ollenkaan. Mitä tulee Brexittiin, Iso-Britannia, Britannian ero olisi sama kuin, että 20 pienintä maata eroaisi EU-sta. Me emme ole vielä kunnolla miettineet sitä, mitä Brexit todella tarkoittaa. Mutta nyt täytyy todellakin miettiä ja, ja tajuta se, mitä Iso-Britannian ero merkitsee. Merci. Monsieur Manka. Kiitoksia. <clears throat> Edustaja Manka. Ďakujem za slovo, pán predseda. E, keď tu bol posledne pán... Kiitos, puheenjohtaja. Kun komissio viimeksi kävi täällä, komission jäsen kävi täällä, hän kertoi meille, että hän oli valmis ottamaan ehdotuksemme huomioon tekstissä, mutta jos katsotaan mietintöjemme sisältöä, ei kyllä näytä siltä, että komissio olisi juurikaan ottanut näitä huomioon. Siksi meidän on keskusteltava erittäin syvällisesti tästä kaikesta. Jollakin tavoin komissio on luonut illuusion siitä, että jotkut maat voisivat nyt kantaa pienemmän korren kekoon kuin tähän asti. Jollakin keinoin ehkä tai osittain tämä illuusio voi myös toteutua, mutta miksi Montiryhmän omien varojen mallia ei tähän sitten käytettäisi? Pariisin sopimus on allekirjoitettu, se on olemassa, mutta meillä ei ole välineitä. Montiryhmä otti käyttöön erittäin hienoja välineitä ja yksi niistä oli hiilidioksidi vero, kun kolmannet maat tuovat tänne tavaroita, joita on tuotettu epäympäristöystävällisesti, meidän pitäisi pystyä niitä verottamaan. Tämä olisi Pariisin sopimuksen mukaista, toisi meidän kirstuihimme varoja ja edesauttaisi siinä, että EU toimisi samoin ehdoin muiden kanssa. Emmekä edelleenkään tiedä, miksi tätä ei ole otettu osaksi omia varoja. Olen huolissani siitä, että Montiryhmän työryhmän työ valuu hiekkaan. Gressle mainitsi oikeudenmukaiset säännöt, sen, että tarvitaan oikeudenmukaisia sääntöjä. Itse olen pikemminkin taloustieteilijä kuin maanviljelijä. Mutta meillä on viljelijöille olemassa reilut säännöt, mutta jos annetaan etulyöntiasema suurille maille, silloin mm, aiheutamme haittaa viljelijöille köyhimmissä maissa. Meidän pitää todella ottaa käyttöön oikeudenmukaiset säännöt. 555 miljoonaa ylijäämä euroa – on syy siihen, miksi jäsenvaltiot sitten ensi vuonna maksavat vähemmän. Ei tällaisia ylijäämiä pitäisi palauttaa jäsenvaltioille, vaan niiden pitäisi pysyä EUn talousarviossa. Haasteita riittää. Meillä on erityisrahasto Afrikalle ja sitten on ongelma, että ei löydy määrärahoja tuolle rahastolle. Eli Tällaisia ylijäämiä ei pitäisi palauttaa jäsenvaltioille, vaan tällaiset ylijäämät palautukset johtavat oikeastaan byrokratiaan, kun pyritään säilyttämään rahat ylijäämänä, jotta ne voidaan sitten palauttaa jäsenvaltioille. Tämä ei ole kenenkään etujen mukaista. Nyt tarvitaan jotakin, joka toimii ja josta on hyötyä. Si, monsieur Ward. Um, thank you, Mr. President. Um, I return... Kiitos. Palaan tähän pettymykseen, jota täällä ilmaistiin. Kun komissio julkaisi 3. toukokuuta budjetin, niin siinä oli lisäyksiä Erasmukseen ja Horisonttiin. Ja minä pidin sitä hyvänä, koska minä puhuin näiden ohjelmien rahoituksen lisäämisen puolesta ja pidinkin tätä hyvänä, luonnollisesti. Mutta täytyy nähdä sekin, että jos komissio tiesi yleispuitteiston näille lisäyksille jo tammikuussa – Eihän tämä nyt ole niin pitkä aika, neljä kuukautta aikaa valmistella seitsemän vuoden budjettia. Jos tiesin näiden lisäyksien yleispuitteiston, koska jokin ajatus heillä varmasti oli, niin miksi komission puheenjohtaja puhui sitten näiden ohjelmien rahoituksen kolminkertaistamista? Miksi komission jäsen Öttinger tuli budjettivaliokuntaan ja puhui näiden ohjelmien tuplaamisesta? kun äh, se kuitenkin on vain äh, puitteista äh, tutkimusohjelman 950 prosenttia. Mistä minä tulen yksinkertaisesta maailmasta, niin tämä on poikkeuksellisen huonoa hallintoa ja miten hallinnoida tavallaan ihmisten odotuksia. Ja miksi toimia näin? Ja yksinkertaisessa maailmassa, niin myös, kun britit kaksi vuotta sitten tekivät typerän päätöksensä erota unionista, mutta se on kuitenkin aika pitkä aika tarkastella yksityiskohtaisesti sitä, mitä vaikutuksia tällä tulee olemaan seuraavalle seitsemän vuoden budjetille. Ja olisi ihan kohtuullista olettaa, että me istumme täällä poliitikkoina ja esitämme näitä kysymyksiä Joten ei minusta ole oikein, että komissio vain sanoo, että no, tämä on niin vaikea. No emme me nyt ajatelle, että tämä ylipäätään tapahtuu ja toteutuu. Ja sen vuoksi meillä on tällaiset karkeat luvut tässä ja niin edelleen. Minusta tämä on naivia. Ja täytyy sanoa, että äh, tässä joko syötetään meille pajunköyttä tai äh, sitten tässä äh, piilotellaan jotain. Se on suuri sääli. Sitten on suuria pettymyksiä tietyillä alueilla. Esimerkiksi nuorisorahoituksen rajoitukset äh, ovat suuri pettymys. Tai näyttävät, äh, tästä näyttää puuttuvan kokonaan tämä lapsitakuu, äh, joka oli ohjelma, joka oli ainakin parlamentin päätöslauselmassa, ja se on sääli. Ja sen lisäksi täältä puuttuu myös tämä siirtymärahasto hiilen, hiilestä siirtymi, pois siirtymiseksi. Ja jos me olemme vakavissamme ilmastonmuutoskysymysten kanssa, niin kyllä meidän täytyy miettiä sitä, että millä tavalla nämä energian käyttö siirtymät tapahtuvat. Ja sen vuoksi tällaisia rahoit, rahastoja tarvitaan näissä asiakirjoissa tämä on oikein nätisti painatettu pikkupaketti, mutta täältä puuttuu myös perustelut tietyille päätöksille. Kun parlamentti esitti, että tarvitaan 30 prosentin tasolle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisille valtavirtaistamiselle rahast, ra, ra, rahoituksessa. Ja nyt tämä on vain 25 prosenttia. Ja sen lisäksi me emme tiedä, mitä rahalla tähän mennessä on kunnolla tehty. Ja minkä vuoksi 25 prosenttia 30 prosentin sijaan, josta parlamentti puhui. Ja LIFE-rahasto, sitä on kasvatettu, mutta ei mitään verrattuna siihen, mitä siihen tarvittaisiin eh, ilmastotoimiin. Joten kyllä tässä nyt on pettymyksen aihetta ja meidän täytyy tehdä huomattavasti enemmän työtä ennen kuin pääsemme johtopäätökseen. Ja sitten vielä yksi asia liittyen Brexitin vaikutuksiin. Me puhuimme sitä, että täytyy tarkastella lukuja. Minä uskon, ja se tulee näkymään tulevina kuukausina, että Iso-Britannia lopettaa tiettyjen ohjelmien rahoituksen. Minä kirjoitin brittiministerille Erasmuksesta, niin en ole vielä kuitenkaan saanut vastausta. Mutta no, elämme toivossa. Joten seuraavassa budjetissa Iso-Britannia ei enää maksa rahastoihin. En tiedä, miten esimerkiksi Norja maksaa tällä hetkellä mutta me tarvitsemme pitkän aikavälin selkeyttä budjettiin. Ja, mm, ja millä tavalla esimerkiksi se, mitä britit tulevat jatkossa maksamaan Euroopan budjettiin ja mitä britit tulevat siitä saamaan, se täytyy myös olla avointa ja seurattavaa. Kiitos. Eder Gardia Zaval. Guardia Zaval. Kiitos puheenjohtaja. Paljon on jo kuultu. Haluaisin kiittää komissiota ja Rova Calvinionia siitä, että hän nyt ainakin osittain kertoi siitä, miten komissio on työtä tehnyt. Ymmärrän hänen argumenttinsa. Meillä on nyt uusi budjetti, uusi strategia, uusi mm, lähestymistapa, ja kaikki on hankalaa vertailla. Howard Kuten sanoi, Juncker ja Oettinger olivat ensimmäisiä, jotka lähtivät vertailemaan. Oettinger sanoi, että tässä liikutaan 1,11 ja 1,19 prosentin BKTL-osuuden prosuutin haarukassa. No nämä ovat lukuja, joista olemme aina keskustelleet ja joista neuvostokin pitää kiinni. Itse komission jäsen puhui 5 prosentin leikkauksista tai 100 prosentin lisäämisestä. No nyt täytyy katsoa, mitä tehdään. Ainakin on katsottava, mihin luvut pohjautuvat. Tiedän, että lukuja voidaan vertailla monin eri tavoin. Eikä ole mitenkään yllättävää, että lukuja tulkitaan ja vertaillaan itsensä kannalta mahdollisimman positiivisesti. Mutta meidän pitäisi käyttää yhtä ainoa metodologiaa, jos vertaamme äh, monimuotoista rahoituskehystä, niin näin on tehtävä sitten kaikessa. Jos katsomme Brexitia, sitä pitää sitten katsoa kaiken suhteen ja niin edelleen. Jos katsotaan sitten pysyviä hintoja, katsotaan pysyviä, jos on nimellisiä, niin katsotaan sitten nimellisiä, mutta siis jos lähdetään vertailemaan, sen täytyy koskea sitten kaikkea. Ja jos käytetään eri vertailukriteerejä, syntyy ongelmia. Sitten toiseksi, vaikka olisikin oikein lähteä vertailemaan nykyhintoja Tämä ei mielestäni kuitenkaan anna sitten todellista kuvaa tilanteesta. Vuonna 2014 hintoja ei voida vertailla vuoden 2027 hintoihin. Jos joku sanoo, että saa 10 prosentin palkan korotuksen, tämä on sitten yksi asia nykyhinnoissa ja toinen nimellisissä hinnoissa, kun katsotaan vaikkapa ostovoimaa yhdestä vuodesta toiseen ehkä voidaan hintoja vertailla, mutta ei kyllä vuodesta 2014 vuoteen 2027. Näin ei saada kokonaiskäsitystä nykytilanteesta. Vielä muutama kommentti ja kysymys. Tästä yleisehdotuksesta muistan, kun Juncker esitteli tätä täysistunnossa. Ja jos todella haluaisimme vastata kaikkiin tarpeisiin budjetissa, silloin tarvittaisiin 2-3 prosenttia BKTstä budjettiin. No ymmärrän, että tällaista ehdotusta komissio ei tule tekemään, mutta tässä on paljon mukana. Me haluamme panostaa investointeihin, haluamme erilaisen Euroopan, haluamme lisää yhteistä toimivaltaa. Näin sanot tehtiin. No, tässä on toimittu kyllä budjetin puolesta loogisesti, mutta ei riitä, että toimitaan vain tällä tavoin. Tässä ei riitä, että komissio toimii, vaan on katsottavaa myös sitä, mitä neuvosto tekee. Ja olisin toivonut hieman enemmän tavoitetasoa komissiolta. Tässä on nyt suuria lukuja, yleisiä selityksiä, mutta Tässä on esimerkiksi uusia rahastoja, uusia ohjelmia. joille sitten osa varoista tulee investointirahastosta. EU Invest-rahasto, osa tulee sieltä budjettikohdasta, mutta monet asiat muuttuvat, esimerkiksi Kosmen osalta – moniin ohjelmiin tulee eurooppalaisia investointeja. Katsotaan, toteutuuko tämä sitten uusi eurooppalainen sosiaalirahasto. Yksinkertaistetaan, tuodaan lisää johdonmukaisuutta. Kaikki sosiaaliset kysymykset tuodaan tämän sateenvarjon alle, mutta katsotaan nyt, pidetäänkö tässä kiinni esimerkiksi nuorista, nuorisotakuusta, häviääkö tässä tiettyjä kysymyksiä. Pidetäänkö kiinni nuorisotyöllisyystakuusta niille maille, joissa tämä nuorisotyöttömyys on hyvin korkealla. Sitten maahanmuutto ja pakolaiskysymykset. Luin, että uudessa sosiaalirahastossa katettaisiin osittain näitä kysymyksiä, mutta en usko, että näin tulee tapahtumaan. Eli tässä yhdistetään useita ohjelmia toisiinsa. Sitten eurovyöhyke ei ole aivan selvää, minkälaisia välineitä siellä on ja minkälaisia uudistuksia vyöhykkeelle tehdään. Sitten rahoitusvälineet. Tässä meillä on jo jonkinlaisia lukuja ja selvennyksiä, mutta on katsottava, mikä prosenttiosuus ohjataan näille välineille. Onko komissiolla laskelmia tästä? Onko lukuja työstetty? Puhutaanko tässä lainoista, takuista vai mistä? Ja haluaisin kuulla, onko teillä tietoa tästä. Ja sitten sosiaalinen pilari. Meillä oli Göteborgin julkilausuma. Ja nyt näyttää siltä, että sosiaalisen pilarin ollaan tekemässä leikkauksia, joten enpä ymmärrä, mitä hyötyä sitten Göteborgin julistuksesta olisi. Mikä tässä tilanteessa on nyt muuttunut? No varmaankin muista kysymyksistä sitten voidaan keskustella myöhemmin lisää. Monsieur Christoforu. Edustaja Christoforu. Θεωρώ ότι η πιο σοβαρή και κρίσιμη υπόθεση που έχει ενώπιον. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tärkeimmät kohdat mielestäni koskevat niitä kysymyksiä, jotka täällä otettiin aiemmin esille. Ja näiden leikkausten avulla se, mitä täällä on tänään todettu, vaikka Euroopan unioni ja komissio pyrkivät oikeuttamaan eh, sitä, että tässä on kysymys leikkauksista, mutta kohesio ja solidaarisuus ovat tärkeitä osia Euroopan unionissa ja se, mitä... Ja näin ollen meidän täytyy saada aikaiseksi oikeudenmukainen Eurooppa, mm, kuten näissä me tarvitsemme myös sellaista mm, politiikkaa, että me tuemme maataloutta ja mm, maaseutualueita. Sosiaalisen Euroopan hyväksi tehtävät siirrot, jos niitä enää ole, niin silloin emme saa sellaista Eurooppaa, mitä haluamme. Komission esityksen pohjalta me menemme juuri siihen suuntaan, mitä komissio ja Juncker haluavat. Kun Juncker on sanonut Euroopan tulevaisuutta koskevassa puheenvuorossaan, että halutaan Eurooppa, joka vastaa niitä odotuksia, joita kansalaisilla on, eikä teknokraattien Eh, odotuksia vastaava Eurooppa. Meidän täytyy katsoa, mitä polkua haluamme kulkua, kulkea Euroopan tulevaisuudessa. Kuka tekee päätökset? Ketään haluamme tyyttää? Kansalaisia vai teknokraatteja? Tässä ei puhuta euroskeptisyydestä, vaan siitä, että lisätään varoja väärissä kohdassa. Ja sitten nämä leikkaukset, oletteko sitä mieltä, että kansalaiset ovat tietoisia tästä? EKPstä vai kääntääkö yhä useampi edelleenkin selkänsä sille, aivan kuten yhdistynyt kuningaskunta. Euroopan tulee jatkaa politiikkansa, joka on sosiaalisen Euroopan puolella, joka ottaa huomioon kansalaisten ongelmat, joka ottaa huomioon pk-yritysten ongelmat, maanviljelijöiden ongelmat ja tietyt kollegat tässä suhteessa, kuten Turkki, jotka rikkovat ihmisoikeuksia jatkuvasti ja häiritsevät meitä eurooppalaisia Kyproksella ja muualla. Onko mahdollista, että voisimme leikata näitä varoja niin, että nämä Turkin liittymistä edeltävät maksut jäädytettäisiin. Ja otetaan käyttöön sanktiot niitä maita vastaan, jotka eivät edes ole Euroopan unionin jäseniä. Mitä me tässä nyt oikein pelkäämme, jos otamme käyttöön tämän kaltaiset sanktiot sellaiset, mm, sellaiselle maalle, joka halveksii kaikkea sitä, mikä on meille tärkeää, meidän arvomme ja meidän taloutemme? Thank you very much, Mr. Chair. So definitely we can all agree that without detailed comparative tables we cannot uh, say me emme voi sanoa suoraan, mitä me tuemme ja mitä me emme tue tässä komission ehdotuksessa, mutta olemassa olevan informaation pohjalta minulla on ongelmia poliittisten tavoitteiden kanssa tässä ehdotuksessa. Ja kerron hyvin konkreettisen esimerkin. Kun katsomme Erasmusta, me kaikki olemme sitä mieltä, että Erasmuksen rahoitusta pitäisi lisätä, koska se on erittäin tärkeä liikkuvuus, ohjelmat, tiedon ja kokemuksen lisääminen ei vain nuorille, vaan myös opettajille. Mutta toisaalta huonommin, heikommin kehittyneet alueet ja maat eivät investoi siihen, että saataisiin aikaan uusia työpaikkoja, hyvälaatuisia työpaikkoja ja että investoitaisiin työpaikkoihin ja koulutukseen. Jos me emme enää investoi näihin, näihin alueisiin, niin silloin tämä liikkuvuus muuttuu maasta pois muutoksi, pysyväksi sellaiseksi. Ja silloin nämä alueet taantuvat entisestään, koska siellä ei ole ihmisiä, koska nämä ihmiset lähtevät kehittyneemmille alueille ja maihin, ja silloin meidän viestimme on hyvin vaarallinen. Tämä on seitsemäksi vuodeksi tehty budjetti ja tällä tavalla voimme täysin muuttaa Euroopan tulevaisuuden negatiivisen suuntaan ja sitä me emme toki halua. Si, madame. Madame Vieux. Oui, monsieur le président. Kiitoksia, edustaja Vieux. Muutama kohta Guen kannalta. Ensimmäinen niistä on se, että ryhmän nimissä vaikka komission puheessa on äh, tottakin, äh, puhuu siis näistä luvuista, kuitenkin meidän täytyy ottaa huomioon myös se politiikka, joka on hoidettu ja toiseksi meidän täytyy tehdä oikeamittaisia päätöksiä. Siihen tarvitsemme näitä lukuja ja aivan ihan oikein totesitte, hyvä puheenjohtaja, että tässä on ehdottomasti ongelma tässä keskustelussa, jota tänään viedään Ranskassakin on tätä koskava sanonta ja näin ollen ottaisin tämän näkökohdan tässä esille. Toinen kommenttini koskee sitä, että me olemme sitä mieltä, että meidän ei tulisi missään tapauksessa vähentää budjettia aivan yksinkertaisesta syystä. Brexitin seurauksena tulot vähenevät huomattavasti ja meidän tulee pohtia sitä, mitä kansa tarvitsee – ja mitä kansalaiset tarvitsevat Euroopan unionin uudelleen käynnistämisen muodossa. Tämähän ei poissulje sitä, että budjetin sisällä tarvitaan myös uudelleen suuntausta politiikassa. Se koskee YMPtä ja muuta politiikkaa. Ja tässä mielessä olemme ehdottomasti sillä kannalla, että olemme ekologisemman, sosiaalisemman ja demokraattisemman politiikan. Ja näin ollen tämä teksti, joka tänään on esitetty, siinä suhteessa edelleenkin hyväksyn sen, mitä todettiin siitä, että vähennetään tuota budjettia kohesiopolitiikan suhteen. Me emme ole varmoja siitä, mitä tapahtuu tässä nuorisohjelman suhteen, mutta sen sijaan olemme erittäin huolissamme niistä budjeteista, joita ollaan lisäämässä, varsinkin puolustuspuolella, Frontex-puolella, koska se johtaa sellaisen Eurooppaan, jopa on ed- yhä enemmän sulkeutunut rajojen sisälle. Meidän täytyy myös ottaa huomioon se, että sen välillä, mitä me toteamme, että meidän täytyy lisätä tätä politiikkaa ja samalla lisätä omia varoja. Tässä on tietty ristiriita. Me emme saa esimerkiksi jättää finanssitransaktioveroa huomiota. Yhtäältä todetaan, että vähennetään solidaarisuutta ja toisaalta sitten on tällaisia suuria ö, veroparatiiseja, joita ei veroteta lainkaan. Sitten hiilivero meidän mielestämme ei ole riittävä peloite niille, jotka saastuttavat. Ja yleisesti ottaen lopuksi tämä yleisajattelutapa, ja siitä on varmasti jo selkeästi otettukin, niin siihen on selkeästi kantaa. Olemme sitä mieltä, että nimenomaan, jotta voitaisiin kaikkiin näihin kysymyksiin vastata, niin me, meidän täytyy käynnistää uudelleen yhteiskunnallisesti, demokraattista ja ekologisesti Euroopan rakentaminen. Ja näin ollen nämä suuntaukset seuraavina vuosina ovat tärkeitä. Meidän täytyy ottaa ne huomioon tässä politiikassa. Euh, Onko minulla, jos teillä on lupana, niin henkilökohtaisesti ottaisin myös kantaa tässä vaiheessa, ennen kuin sitten annan puheenvuoron uudelleen esittelijälle. Ensinnäkin haluan kiittää komissio tehdystä työstä, sillä ei ole kyllä yksinkertaista luoda budjettia 2021-2027, kun ei ole vielä vastattu kysymykseen, että mistä Euroopasta tässä puhutaan, mikä on eurooppalainen hanke, ja tämän lisäksi haluaisin äh, päättää Calvin Jou kysyä teiltä kohesiosta. Sillä meillä on kohesion rahastoja, jotka eivät sovi budjettiin. Norja, Sveitsi maksavat osansa ja äh, edustaja Monti ja korkeatasoisen työryhmän ehdotuksen oli se, että sisämarkkinoilla on arvonsa ja sen seurauksena Norja ja Sveitsi maksavat Nämä varat menevät suoraan koheesioon. Se ei näy budjetissa. Ja ne varat, jotka Norja ja Sveitsi mat- maksavat, eivät näy tässä budjetissa ollenkaan. Tässä mainittiin äh, Iso-Britannia, ja jos Iso-Britannia sitten neuvotteluiden seurauksena hyväksyy sen, että se maksaa sen, että se saa olla yhteyksissä Euroopan unionin tietyissä äh, toiminta-alueissa, niin mihinkä nämä tulot sitten menevät? Missä ne näkyvät? Puhutaanko jälleen tällaisista poikkeuksista? Minkä takia se ei kulje budjetin kautta, kun puhutaan koheisista? Missä ovat Sveitsin ja Norjan maksavat miljardit? Ja lopuksi, jotta budjettia voitaisiin vedä eteenpäin, olen samaa tässä Greslen kanssa, että kulutettaisiin, niin tässä on kysymys siitä, että kulutetaan lisää, jotta kulutettaisiin lisää. Kyllä meillä julkisia kuluja on ihan riittävästi Euroopassa. Ne keskustelut, jotka nyt jäsenvaltioiden kanssa eilen Holmaier, olin Holmaierin ryhmässä, joka käsittelee avaruuskysymyksiä. Jos on joku tällainen raja ylittävä asia, niin se on kyllä avaruuskysymykset. Se ei tunne rajoja. Kopereukskus, Galileo ja muut, niillä on suuri vaikutus kansalaisten arkipäivään. Ja meidän täytyy tietysti tiedottaa tästä huomattavasti paremmin. Mutta sitten on aina kansallisella puolellakin avaruus kuuluu. Ja oletteko käyneet vuoropuhelua tästä jäsenvaltioiden kanssa, että eikö voitaisiin nyt saada eurooppalainen budjetti avaruuskysymyksiin käsittelyyn, joka olisi huomattavasti suurempi sen sijaan, että käytetään näitä varoja kansallisella tasolla, vaan siirrettäisiin eurooppalaiselle tasolle. Näin sitten esittelijät puheenvuoron käänteisessä järjestyksessä. Ensimmäinen puhuja, edustaja Dupré. Hyvä puheenjohtaja. No tässä vaiheessa ei minulla oikeastaan ole paljonkaan kommentoitavaa. Odottelen sitä, että me saamme nämä vertailukelpoiset asiakirjat, jonka pohjalta voidaan sitten työskennellä ja käydä näkemysten vaihtoa. Ja samalla olen sitä mieltä, että erittäin tärkeä osa tätä työtämme voidaan hoitaa järkevästi vasta sitten, kun meillä on tietoa uusien ohjelmien sisällöstä. On aivan perustavanlaatuista, että nämä kaksi vaihetta luvut, jotka ovat vertailukelpoisia ja toiseksi sitten keskustelu ohjelmien sisällöstä on olemassa. Kiitoksia. Edustaja Lewandowski seuraavana. For comparable fee. Odotamme näitä äh, vertailtavia äh, lukuja, mutta vielä anekdoottina. Silloin kun äh, minä tein budjetin, silloin meitä oli 27 maata, koska Kroatiahan liittyi vasta myöhemmin. Ja silloin nyt sitten odotamme näitä lukuja. Monsieur Yes, uh, I think that, uh... Uskon, että odotimme, että teemme työtä yhdessä komission kanssa ja tulee hankaluuksia neuvoston suhteen. Eli haluaisimme olla tässä komission kanssa samassa veneessä, mutta jotta voimme olla komission kanssa samassa veneessä, meidän on pystyttävä luottamaan komissiona, meidän on saatava kaikki luvut. Jos emme ymmärrä kaikkia lukuja, niin ehkä poliittisesti näitä tulkitaan yhdellä tavalla ja asiantuntijat sitten täysin eri tavalla, eli jotkin tässä menee kyllä pieleen. Poliittisesti, vaikka Ingeborg Gressle on kohesiosta oikeassa, niin se, että näitä varoja leikata 45 prosentilla, se on poliittisesti räjähdysaltista. Emme puhu 5, 10 tai edes 15 prosentista, vaan jopa 45. Tämä on todella räjähdysaltista. Ja odotan vastausta myös sille, että mitä tapahtuu, jos omia varoja ei saada vaikka ne nyt lasketaan jo osaksi varoja. Jos jäsenvaltiot eivät siihen suostu, niin pienennetäänkö budjettia, jos tätä ei hyväksytä? Tämä on avoin kysymys. Kiitos. Jos omia varoja ei ole, niin sittenhän monivuotista rahoituskäytöstäkään ei ole. Edustaja Tsoma, kiitoksia. Kiitoksia edustaja Calvin Ju näistä tarkennuksista. Mutta kuitenkin, jos olen ollut kunnioittava, niin haluaisin kyllä, että komissiokin olisi sitä vastavuoroisesti parlamentin kanssa. Ja minulla on kyllä tietyt epäilyksenä, annan niistä esimerkkejä. Te kerroitte Horisontti 2020, 86 miljardista, että se on kaksinkertaistunut, kohesio miinus 45 prosenttia ja samalla EFSI plus 49 on ihan absurdia ajatella, että subventiopolitiikka on muuttunut rahoitusvälineeksi aivan ennennäkemättömällä suuruudella. Te ette vastannut tähän. Tässä tehdään liikennetään näiden kynnysten alla ja sitten yhtäkkiä 0,8-0,9 prosenttia liikuttaa näitä kynnysarvoja. Erasmuksessa yli 75 prosenttia ja Interrail siihen mukaan vielä. Minä mielelläni olen kunnioittava, mutta kyllä minä haluaisin, että parlamenttiakin kunnioitettaisiin. Ehkäpä kaikki nämä luvut, jotka annoin, niin eivät ole oikeita. Se on ihan mahdollista. Mutta siinä tapauksessa meidän täytyy kiireellisesti toimia, sillä jos me emme kykene olemaan samaa mieltä näistä luvuista, niin meidän lukumme ovat ne, jotka löytyvät täältä päätöslauselmasta. Me emme käymme keskustelua sitten tästä kysymyksestä. Sehän ei ole toivottavaa suinkaan. Joko tämä hoidetaan nopeasti, sillä mm, päätösosuman äh, sisäjättämisen määräaikaa on, oliko se nyt maanantaina, joka tapauksessa alle viikkoon aikaa. Tämän viikon aikana täytyy löytää tapa, jolla voimme keskustella näistä. Ja aivan kuten täällä aivan Gardia Zaval juuri oikein totesi, meidän täytyy saada aikaiseksi sellainen metodologia, joka toimii. Meillä voi tietysti olla kahdenlaista metodologiaa. Voidaan puhua kahdesta eri taulukosta, mutta tässä puhutaan oikeasta puitteistosta, eikä saa ottaa sellaista lähestymistapaa, että se lähestymistapa on hyvä tai huono. Sama koskee yhdistyneeseen kuningaskuntaan suhtautumista. Meidän, minun mielestäni meidän täytyy erittäin nopeasti nyt ottaa käyttöön yhteiset luvut. Muussa tapauksessa meillä on parlamentin luvut, komission luvut ja silloin tästä tulee vaikka kuinka monimutkaista päästä yhteisymmärrykseen. Tämä täytyy hoitaa todella nopeasti tulevan viikon aikana, jotta Päätösosumassa sitten käytetään yhteisesti hyväksyttyjä lukuja. Muussa tapauksessa käytämme parlamentin lukuja. Donc, euh, veillons à maintenir la plus grande sérénité possible pour qu'il n'y ait pas euh, de, de polémique sur... <laughs> Niin, huolehditaanpa siitä, että nyt aivan selkeästi saamme aikaiseksi yhteiset luvut ja yhteisen näkemykset. Edustaja Calvin ehkäpä te voisitte vielä sitten tehdä yhteenvedon ennen kuin kokouksemme päättyy. Kiitos. Herra puheenjohtaja, kiitokset parlamentin jäsenille teidän kommenteistanne, joita pidin kuitenkin hyvin rakentavina ja hyvinä tulevalle yhteistyölle. Kolme asiaa. En halua nyt käsitellä eri asioita yksityiskohtaisesti, joita täällä on esitetty. Me tarvitsemme tällaisen teknisen seminaarin, tulen mielelläni takaisin, niin että voimme puhua yksityiskohtaisemmin. Mutta haluaisin vain sanoa, että tämä paketti, jonka julkaisimme, siitä on tämä ää, äh, tiedonanto, jossa ää, äh, on tiettyjä lukuja, jotka komission jäsen ää, äh, on julkaissut. Ja sitten sellainen pitkä luettelo eri ohjelmia, ja pyytäisin teitä katsomaan sitä. Ja sitten, että katsoisitte myös niitä asiakirjoja, jotka me julkaisimme kulutusosiosta, jonka ymmärsin nyt oikein, niin, niin edustaja Gressle on tämän jo analysoinut. Ja kuten edustaja Dupré sanoi, Tämä on se, mitä meillä on pöydällä. Meidän täytyy odottaa ohjelmien yksityiskohtia vielä. Ensimmäinen paketti, sitä odotetaan tämän kuun loppuun mennessä. Se on hyvin tärkeä. Siinä on maatalous ja kohesio. Ja se on sitten muodostaa pohjan tälle. Ja toivomme, että 12. kesäkuuta mennessä saamme sitten kokonaiskuvan valmiiksi. Haluan äh, vahvistaa kaikille, että joitain asioita työstämme nyt, mutta joidenkin Jotakin asioita meidän täytyy odottaa, koska komission kollegio ei ole niistä vielä tehnyt päätöstä. Mutta olen todellakin äh, valmis sitten äh, siltä osin käymään yksityiskohtaisemmin läpi näitä. Toinen kommentti. Täällä on viitattu omiin varoihin. Me olemme tehneet hyvin tarkkaa työtä. Täällä on myös, paketissa on myös tämä asiakirja omista varoista. Ja me olemme todellakin tehneet parhaamme katsoaksemme kaikkia erilaisia Montin vaihtoehtoja. Kaikkea ei ole Montin raportissa. Esimerkiksi tämä muovimaksu ei ollut siellä. Me olemme tehneet hyvin tarkkoja analyysejä siitä, että mikä toimii, mikä ei, ja sen vuoksi osa on esimerkiksi poistettu, kuten vaikka tämä CO2-vero. Ja sitten äh, lisäsin tähän vielä tämän digitaalisen äh, ehdotuksen, joka on esillä, samoin kuin transaktiovero vuodelta 2011, kun se oli, niin emme me nyt äh, voineet odottaa, että näitä nyt välttämättä niin nopeasti hyväksytään, joten sen vuoksi emme ole ottaneet niitä huomioon. Me halusimme kuitenkin tähän mukaan jotain, joka mahdollisesti hyväksytään äh, ennen touko, ensi vuoden toukokuuta ja sitä kautta sitten saadaan mukaan MMFn. Sitten herra puheenjohtaja, teidän kysymyksenä kolmanten osapuolten, kolmansien maiden äh, maksuihin. Osa maista maksaa suoraan tiettyihin ohjelmiin. Jotkut maat maksavat maille ja, ja, sit, ne eivät tule Euroopan budjetin kautta, mutta yksi asia tulevaisuudessa, jos eh, esimerkiksi Iso-Britannia maksaisi erikseen, silloin se liittyy luonnollisesti siihen, millainen sopimus on tehty. Voi olla niin, että ne sitoutuvat tiettyihin ohjelmiin, tai se voi olla yleismaksu monivuotiseen rahoituskehykseen, mutta tämä on sellainen tilanne, jonka me tiedämme vasta Brexitin jälkeen. Eivätkä ne silloin enää ole omia varoja, jotka tulevat Isosta Britanniasta. Mutta jos saadaan aikaan sopimus nykyisten neuvottelujen pohjalta tämänpäiväisen tilanteen mukaan, silloin meillä on muita tuloja, joita eh, me saamme Euroopan unionin budjettiin Isosta Britanniasta, jota ei korvamerkitä tiettyihin ohjelmiin, vaan budjettiin. Sen lisäksi haluaisin painottaa myös, että yksi meidän pyrkimyksistämme on se, että haluamme yksinkertaistaa tätä. Ja minulla on erittäin mukava kuva tästä ja toivon mukaan saan sen teille näyttää. Mutta äh, kehitysrahaston integrointi, äh, rahoitusvälineiden radikaali valtavirtaistaminen äh, ja se, että nämä välineet tuodaan lähemmäksi budjettia, ne välineet, jotka liittyvät siis euroalueeseen. Eli me yritämme nyt tavallaan yksinkertaistaa tätä arkkitehtuuria, joten uskon, että tulevaisuudessa suuntaus ei ole se, että on asioita, jotka tapahtuvat budjetin ulkopuolella, vaan päinvastoin, että meillä olisi integroidumpi puitteisto, jota on helpompi sitten valvoa. Joten kiitokset vielä teidän huomioistanne. Ymmärrän, että te tarvitsette lisää selkeyttä, teemme parhaamme ja teemme sen mahdollisimman nopeasti, niin että voisimme olla avuksi tässä keskustelussa. Merci de votre présence et des Kiitoksia, kiitoksia näistä selvityksistä siitä, että tulitte paikalle. Kiitämme komissiota tästä selvennyspyrkimyksestä, jotta Euroopan unionin budjetti olisi selkeämmin ymmärrettävästi ja kaikista näistä eri osioista, jotka liittyvät koko sen tähän valtavan määrän asioita. Mikä kuitenkin oikeuttaa sen, että Norjan ja Sveitsin maksuosuudet eivät mene suoraan budjetin kautta ja suoraan kohesiorahastoon. Mikä oikeuttaa tämän? Uh, I think, I mean, my colleague was, was trying... No, kollega pyrki tässä katsomaan yksityiskohtia ja hän vahvisti omankin ymmärtämykseni, eli sen, että tämä oli hallitusten välisen sopimuksen mukainen toimintatapa Siksi ne määrärahat eivät tule EUn budjettiin ja jotkut elementit jatkossa sitten kuuluvat Euroopan rauhanrakennusvälineeseen. Tämäkin olisi pitänyt mainita. Me pyrimme saamaan tulevaisuudessa lisävaroja budjettiin, mutta nyt en voi vielä ennakoida sitä, minkälaiset suhteet yhdistyneeseen kuningaskuntaan saadaan, kun erosta ei ole vielä sovittu niin haluaisin, että selkeämmin nähtäisiin ne summat, jotka suoraan suuntautuvat kohesioon. Se, mikä löytyy budjetista, ei koske koko ko- kohesiota. Haluaisimme tietää, paljonko jokainen jäsenvaltio kohesio, jossa näkee, kuinka paljon saadaan siitä, mitä Sveitsi ja Norja maksavat. Tämä on kysymykseni. Bien. Eh bien, merci pour... Euh, no niin, kiitoksia. Kiitoksia tästä selvityksestä. Tämä poistaa epäilyämme. Ja nyt keskeytämme kokouksen, jatkamme kello 14.30. Käsit, niin meillä on silloin yhteinen kuulemistilaisuus budjetinvalvontaan valiokunnan kanssa, jonka puheenjohtajana on edustaja Gressle, ja Live-valiokunnan kanssa, jonka edessä on äh, edustaja Morais. Kiitoksia. Kokous on päättynyt.